vuoro. Mr. Chairman. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Kiitoksia. Kun sanoin viime viikolla, että odotan näkeväni teidät uudestaan, niin englanniksi sanotaan, että kannattaa vähän varoa sitten, mitä toivoa. Um, here I am. No, mutta tässä minä nyt olen. No, suuri ilo saada olla täällä uudelleen ja tämä on ikään kuin tällainen osamaksu siitä, mikä toivottavasti muodostuu pitkäksi hedelmälliseksi työsuhteeksi. Toivottavasti olette saaneet nähdä yksityiskohtaiset vastaukseni näihin 23 lisäkysymykseen, mutta näin alkuun, jos sopii, haluaisin hieman katsoa tätä kokonaiskuvaa kauempaa ja pyytäisin teitä kuvittelemaan, että nyt on vuosi 2019. Tulossa ovat seuraavat Eurooppa-vaalit. Junckerin komission toimikausi on päättymässä. Tai olemme tulossa ensimmäisen Junckerin komission toimikauden loppuun. Mikä on se viesti, jonka välitämme äänestäjille? Mitä olemme saaneet aikaiseksi työskennellessämme yhdessä näiden rahoituskysymysten parissa? Enimmillään Eurooppa on vuonna 2019 palannut kasvun pariin, työttömyys vähenee, varsinkin nuorisotyöttömyys. Suurimmat yhteiskunnalliset ja taloudelliset haitat, joista useat maat ovat joutuneet kärsineet, varsinkin Kaakkois- ja Lounais-Euroopassa, on päättynyt. Nämä maat ovat palaamassa elpymisen tielle. Euroopan unioni on vahvempi, yhteenkuuluvampi ja vastaa paremmin niihin taloudellisiin ja poliittisiin huoliin, joita kansalaisillamme on. Ja unionimme on edelleen 28 jäsenvaltion perhe, mukaan lukien yhdistynyt kuningaskunta. Meillä on parempi rahoitusvakaus ja vahva pankkiunioni, jotka ovat yhdessä olleet merkittävässä roolissa paremmin hallinnoidulla eurovyöhykkeellä ja euron tärkeä asema jatkuu maailmanlaajuisena valuuttana. Komission tukemana useampi jäsenvaltio on päättänyt liittyä pankkiunioniin. Luottamus kuvaa niitä suhteita, joita meillä on yhteisen sääntökirjamme perusteella. Yksikään pankki ei ole liian suuri epäonnistuakseen. Me olemme turvanneet EU-pankkijärjestelmän monimuotoisuuden. Pankeilla on paremmat taseet ja lainaavat, ne lainaavat muulle taloudelle, koska yhdessä saimme tuon rakenneuudistuksen tasapainon toteutettua. Kansalaiset luottavat pankkeihin, koska he ovat vakuuttuneita siitä, että heidän talletuksensa ovat turvattuja. EKPtä pidetään maailmanluokan valvojana. Euroopan pankkiviranomaisen stressitestit analysoivat hyvin tarkkaan tilannetta ja näitä analyysejä kaikki kunnioittavat kuluttajat voivat yhä enemmän valita uusista turvallisista tuotteista edullisemman hinnoin, kuten esimerkiksi eläkkeistä tai vakuutuksista. 60 vuotta Rooman sopimuksen jälkeen me vihdoin nyt saamme nähdä pääomien yhtenäismarkkinoiden syntyvän pääomarkkinaunionin syntymän. Meillä on yksittäinen yhtenäiset säännöt, jotka antavat kuluttajille ja sijoittajille suojaa ja luottamusta ja oikea puitteisto integroiduksi, hyvin säännellyksi, avoimeksi, likvidiksi päämarkkinoiksi kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Yleisesti ottaen Eurooppa on ylpeä sen rahoitusjärjestelmistä ja niiden säätelystä – mitkä mahdollistavat sen, että vastuutonta riskinottoa ei sallita. Samalla voidaan investoida viisaasti pitkällä aikavälillä. Olemme myös ylpeitä roolistamme kansainvälisten standardien muotoilussa ja täytäntöönpanossa. Ja ne, niitä sovelletaan hyvin laajapohjaisesti kaikissa uusissa kasvavissa talouksissa. Ja ehkäpä ennen kaikkea vuonna 2019 olemme ylpeitä roolistamme pk-yritysten kasvun takajana. Pk-yritykset saavat käyttöönsä rahoitusta ansioidensa perusteella, eivät sillä perusteella, missä maassa ne toimivat. Sillä nimenomaan pk-yritykset tuovat kaikkein eniten työpaikkoja ja haastavat suuret toimijat sekä status quoon. Näin ne tekevät taloudestamme ja yhteiskunnastamme turvallisemman. Ja tietysti kansalaiset, jotka saavat työpaikkoja tätä kautta, voivat hyötyä kaikkein eniten pk-yritysten toimialan kasvusta. Palaamme takaisin vuoteen 2014. En hetkeäkään kuvittele, etteikö edessämme olisi myös esteitä. Tiedän, että täällä on voimakkaita mielipiteitä, joista pidetään vahvasti kiinni. Mutta minun käsittääkseni voimme olla, suhtautua optimistisesti tulevaisuuteen, sillä monet niistä rakennuspalikoista, joita tarvitsemme, on meillä jo olemassa. Jos työskentelemme yhdessä ja pitäydymme tällä tiellä, uskon, että voimme rakentaa vastustuskykyisemmän, vakaamman ja globaalisti kilpailukykyisemmän rahoitussektorin, joka tarjoaa parempaa kasvua ja tuloksia EU-kansalaisille ja yrityksille. Jos me näin teemme, koska rahoitusvakaus on erityisen tärkeä makrotaloudelliselle vakaudelle ja kasvulle. Olemme myös edesauttamassa eurovyöhykkeen terve, tervehtymistä ja Euroopan talouden tervehtymistä kokonaisuutena. Kyllä, tämä vaatii meiltä valtavasti työtä yhdessä, mutta tiedän, että tämä valiokunta on tottunut työntekoon. Haluan jatkaa Michel Barnien tekemää työtä, jotta voimme kehittää luottamusta ja yhteistyötä komission ja parlamentin, kuten myöskin jäsenvaltioiden välillä. Ensimmäinen 11. alkaen, jos minut valitaan virkaani, lupaukseni teille on yksinkertainen. Minusta tulee eurooppalainen komissaari, kaikkien 28 jäsenvaltion edustaja ja teen teidän kanssanne työtä niin kovasti kuin vain osaan – jotta tästä visiosta tulisi todellisuutta. Kiitoksia.